on äh, esitysluonnoksessa niin, että meidän ei tarvitse toistaa kaikkea, mitä on sanottu tänään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Näin yhteinen yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja ennen kuin menemme seuraavaan keskusteluun, pyytäisin, että kuuntele seuraavan tiedotuksen. Tämä liittyy erään edustajan koskemattomuuden. Herra Valdemar Tomaszewski on kääntynyt puhemiehen puoleen ja pyytänyt, että hän suojeltaisiin hänen edustajatoimensa toistaan sen jälkeen, mitä tapahtui Liettuassa Valdemarin on saanut tukea monelta edustajalta parlamentissa 6.3 artiklan nojalla oikeudellisten asioiden valiokunta on määrätty toimivaltaiseksi valiokunnassa tässä asiassa. Ja noin, ja sitten esityslistan mukaan meillä on seuraavaksi Skottan mietintö maataloustuotteiden laatupolitiikkaa, mitä strategia olisi noudatettava. Ensimmäisenä puheenvuoron saakin esittelijä herra Skotta Giancarlo, neljä minuuttia. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Kiitos, puhemies. Maatalousmarkkinoiden globaalistumisen myötä ja kriisin myötä myös maatalousalalla maatalousmarkkinoilla voidaan ainakin antaa yhtenä vastauksena se, että panostetaan laatupolitiikkaan. Minä olen sitä mieltä, että laatupolitiikka Euroopan unionissa on tärkeä. Se lisäisi myös kilpailukykyä ja näin toisi lisäarvoa Euroopan alueiden taloudelle. Usein se on ainoa, ainoa mahdollisuus saada aikaan kehitystä monilla maatalousalueilla, jotka ovat jääneet jälkeen kun ei ole muitakaan tuotantomahdollisuuksia olemassa. Meidän täytyy näillä alueilla tukea maataloutta, laajentaa taloutta ja luoda työpaikkoja tällä alalla. Lisäksi, kun ajatellaan tulevaa laatupolitiikkaa, niin se täytyy liittyä myös muihin näkemyksiin yhteisessä, dynaamisessa, rikkaassa, monipuolisessa maataloudessa, niin kuin eurooppalaisessa, niin että se tarjoaa laadukkaita elintarvikkeita, mutta myös palveluja, jotka ovat tärkeitä kehittyvälle yhteiskunnalle. Omassa mietinnössä olen korostanut sitä merkitystä, joka on se, että meillä on kolme rekisteröintijärjestelmää on pidettävä erillään maantieteellisissä merkinnöissä ja siellä on kuitenkin erilaisia alueellisia todellisuuksia Euroopassakin. Siellä on historiaa, makua, perinteitä, alueiden erityispiirteitä. Olen siis sitä mieltä, että kahden järjestelmän säilyttäminen erikseen on säilytettävä ja otetaan huomioon ne eri erityispiirteet, joita on eri tuotteiden kohdalla eri alueilla tuotannossa. Kuluttajat usein sekoittavat maantieteellisen merkinnän esimerkiksi maataloustuotteiden alkuperäpaikkaan. Ja siksi usein heillä ei ole tietoa, miten toimii elintarvikeketju. Siksi olen sitä mieltä, että pitäisi olla pakollisena nimenomaan alkutuotteiden tuotantopaikkaa. Se olisi yksi tapa antaa kuluttajille täydet tiedot heidän ostamiensa tuotteiden laadusta. Ja tämä liittyy tuotantosykliin ja usein se vaikuttaa niiden laatuun ja myös esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuteen. Me olemme sitä mieltä, että kaikessa mitä me tuotamme, tai mitä me syömme, niin kansalaisilla täytyy olla luottamusta. Täällä on pari muutakin tärkeää teemaa, jotka olen ottanut mietintöön, nimittäin se, että me toimimme valistuksen parissa, tiedotamme kuluttajille, nimittäin meidän täytyy harjoittaa sitä myös Euroopan unionin tasolla eri merkinnöin ja laatutakuina. Meillä on myös kansainvälisiä rekistereitä käytössä ja tunnustusjärjestejä VTOssakin, muun muassa maantieteellisten merkintöjen kohdalla. Tämä viimeksi mainittu seikka on erittäin tärkeä, jos me haluamme suojella myös tuotteidemme väärentämistä. Haluaisin kiittää komission jäsen Solofia siitä, että hän on läsnä. Korostan hänelle tämän merkitystä, että meillä on suoja laatujärjestelmille. Se on tärkeä tulevaisuuden kannalta. Ja todellakin maaseutualueiden tuotanto on tärkeää ja se voi kohentua antamalla tukea ja se koskee kaikkia näiden alueiden tyypillisiä tuotteita ja näin myös väestö voi jäädä näille alueille, kun usein nämä maaseutualueet on hylätty. Siksi ympäristöäkin täytyy kyllä kunnioittaa, kuten maisemaakin, milloin se on mahdollista, ja harjoittaa matkailuakin tai gastronomista matkailua korostaen kulttuurisia, historiallisia erityispiirteitä eri alueilla. Haluaisin kiittää kollegojakin kaikesta tuesta, jota olette antaneet minulle maatalousvaliokunnassa. Toivon, että Euroopan parlamentti myös antaa tukea myös huomenna äänestyksessä. Kiitos herra rouva puhemies. Merci. Kiitos herra Skottaa. Ja nyt puheenvuorossa komission nimissä herra Chiolos. Madame la présidente. Rouva puhemies, herra Skotta, hyvät naiset ja herrat. Minä katson, että että keskeinen elementti eurooppalaisessa maatalousmallissa ja maataloustuotannossa maailmallisen on juuri laatu ja toisaalta moninaisuus. Laatupolitiikka maatalouden tuotannossa on yksi minun mandaattini toimikauteni prioriteeteista, yksi tärkeimpiä prioriteetteja heti maatalousuudistuksen jälkeen 2013. Maatalouden elinkeinotuotannon laatupolitiikka osoittaa, että maanviljelijät ottavat huomioon kuluttajien pyyteet ja vaatimukset ja odotukset. Laatua voidaan käyttää myöskin koko sektorin ponnahduslautana, kun se pyrkii maailmanlaajuisille markkinoille. Laatupolitiikalla voidaan päästä tavoitteisiin, mutta tämä edellyttää selkeitä, helposti luettavia, hyvin organisoituja ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettäviä puitteita. Kuitenkin sääntöjen täytyy olla riittävänä tyhjentävät ja aukottomata. Lisäksi täytyy varmistaa, että viljelijät voivat hyötyä, mutta toisaalta myöskin kuluttajien täytyy voida hyötyä tilanteesta ilman, että tämä laatupolitiikan sisältö jää kuluttajille hämäräksi. Laatupolitiikka tarkoittaa sitä, että kuluttajan täytyy voida luottaa tuotteeseen, mutta toisaalta on kyse myöskin lisäarvosta maanviljelijän kannalta. Tässä on täysin samaa mieltä herra Scottaan kanssa. Samalla voidaan pitää yllä maataloustuotannon moninaisuutta ja kilpailukykyä. Maatalous, maatalous on tila, joka ei pysty tai joka pystyy myymään tuotteensa, niin silloin hän on kilpailukykyinen ja mikäli viljelijä vielä saa hyvän kunnollisen tuoton, niin pystyy sillä elämään. Silloin kyse on kilpailukykyistä viljelijästä ja laadulla saadaan aikaan lisäarvoa kilpailussa. Joskus tietystikin tilat ovat hyvin pieniä. Laatupolitiikka jollakin tietyllä alueella voi olla tärkeä elementti, jolla pystytään parantamaan maantilojen kilpailukykyä, myöskin pienempien. Uskon, että tässä valossa – laatupolitiikka ja paikallismarkkinoiden keski, kehittäminen ja suorat yhteydet viljelijän ja kuluttajan välillä voivat tuoda hyviä tuloksia juuri kun tarkastellaan tämän sektorin kilpailukykyä. Tällä hetkellä tilanne on kaikkien muuta kuin loistava. Tuotteiden täytyy olla turvallisia, varmoja ja sama täytyy kunnioittaa ympäristösääntöjä, myöskin eläinten suojelusääntöjä. Kuinka sitten paremmin voidaan merkintöikin kautta vaikuttaa tilanteeseen. Tässäkin suhteessa ehdotukset ovat erittäin tervetulleita, joita esitellä on tehnyt. Tähän liittyy myöskin viljelijän mahdollisuus ja kyky noudattaa etiketöintiä ja muita sääntöjä. Yhteinen maatalouspolitiikka vuodesta 2013 eteenpäin täytyy myöskin muokata sellaiseen uskoon, että tämäkin asia otetaan asianmukaisella tavalla huomioon. Tiedotuspolitiikka sekä maanviljelijöiden keskuudessa että myöskin kuluttajien keskuudessa on tarpeellista ja myöskin kansainvälisellä tasolla. Nähdäkseni laatu voi olla hyvää mainosta myöskin meidän maatalouspolitiikallamme ja maataloustuotteillemme. Laatu voidaan käyttää mainonnassa hyväksi. Katsoin, että herra Scottan mietintö tulee erittäin ajankohtaiseen sopivan aikaan, koska komissio aikoo esittää lainsäädäntöpaketin, joka liittyy on vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja raskotaan tänään esittelemään mietintö, josta juuri kohta keskustellaan, avaa jotakin kysymyksiä, esittää jotakin ajatuksia, jotka vievät asioita hyvään suuntaan. Ja tulen ottamaan tämän mietinnön sisällön huomioon silloin, kun komissio tekee näitä lainsäädäntöaloitteita. Haluaisin onnitella sekä esittelijää että valiokunnan jäseniä, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa vaikuttamassa mietinnön syntymiseen. Ja nyt olen valmis myöskin kuuntelemaan teidän näkemyksiänne ja huomiotanne. Oh, kiitoksia. Kiitos. Herra komission sen seuraavaksi ympäristövaliokunnan puolesta Rove Ranth Garcia. Kiitoksia puhemies. Ensimmäiseksi haluaisin tänä iltana kiittää herra Scotta erinomaisesta neuvottelukyvystä tässä mietinnössä. E, on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan, samoin kuin muiden ryhmien edustajien kanssa. Me olemme ylpeitä tästä kannasta, joka tulee esiin huomisessa äänestyksessä. Me olemme ylpeitä tällaisesta kannasta, joka puoltaa laatua ja painottaa maaseutualueita, ei ainoastaan kulttuurisina alueina, vaan todellisina toimijoina, jotka luovat työ työpaikkoja, joilta meiltä puuttuu tällä hetkellä, kun meillä on eh, talouskriisi ja hyvin vakava eh, työllisyystilanne. Erittäin hyvä, että eh, parlamentti tässä esittää selkeän kantansa. Ja tässä pitää painottaa laatua mahdollisimman paljon ja eriyttämistä silloin, kun puhumme suojatuista alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä me haluamme, että kiinnitetään huomiota ja painotetaan yhteisön tuotantoa. Tässä komission jäsen puhui asiasta ja meidän täytyy miettiä myös siitä, mikä on Euroopan maatalouden tulevaisuus. Ja aivan lopuksi sanoisin vielä, että me toivomme, että uudestaan komissio ei tulisi tänne kieltämään mitään esimerkiksi eh, hedelmä- ja vihannesalalla, vaan me toivomme, että korjataan nämä epätasaisuudet ja epäoikeudenmukaisuudet. Meidän täytyy puoltaa elintarviketurvallisuutta ja me toivomme, että eh, nimenomaan laatua painotetaan yhteisön tuotannossa VTO-neuvotteluissa ja niinpä luotamme eh, myös komission työhön. Me, eh, meidän täytyy puoltaa sekä kuluttajia että tuottajia. Kiitos. Kiitoksia, Rovas Rant Garcia. Sitten ryhmien nimissä ensinnäkin Giovanni Lavia, kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies ja hyvä komission jäsen, parhaimmat kollegat. Minäkin haluaisin kiittää kansanpuolueen nimissä esittelijää edustaja Skottaa suuremmoisesta työstä, jota hän on tehnyt. Ja ennen kaikkea haluaisin tähdentää sitä, miten laatu-politiikka paitsi että sillä on, on ulkoinen ulottuvuutensa tärkeä kuluttajakansa, niin sillä on myös hyvin tärkeä merkitys kaikille sille, jolla on merkitystä tuottajille. Kuten kaikki olette panneet merkinne, kilpailu voi tapahtua markkinoilla monellakin tapaa. Maassa tai kuten Euroopassa, joka on niin heterogeeninen, niin siellä on hyvin erilaisia tuotantokustannuksia, ja jotka vaikuttavat myös kilpailuun. Ja usein saattaa olla hinnoilla vaikeaa kilpailla. Siksi voidaankin vain kilpailla eriyttämällä tuotantoa. Ja nimenomaan eriyttämisen kautta meidän täytyy tarkastella myös laatupolitiikkaa, niin että voidaan tarjota erilaisia tuotteita, tuoda myös markkinoille erilaisia tuotteita, kunnioittaa kilpailumääräyksiä. Ja tätä voi toteuttaa myös ilman, että poljetaan hintoja kilpailun takia. Siksi me olemme suhtautuneet hyvin myönteisesti tähän hankkeeseen käyttää eurooppalaisia merkintöjä niin, että meillä on eriytetty alkuperänimitys ja maantieteellinen merkintä. Mutta vielä kansainväliselläkin tasolla meidän täytyy neuvotteluissa ottaa esille VTOssa meidän kykymme puolustaa nimityspolitiikkaa ja merkintäpolitiikkaa. Näin voidaan välttää se, että väistämättä syntyy erilaisia merkintöjä markkinoille, jotka haittavat meidänkin tuotteitamme. Lopuksi vielä ennen päättämistä haluaisin vielä merkinnöistä mainita jotain. Me olemme tehneet tarkistuksen ja se tulee huomenna äänestykseenkin. Se liittyy siihen, että olisi mahdollisuus mainita alkutuotteen alkuperä, eikä pelkästään jalostettujen tuotteiden, jalostamattomien tuotteiden, vaan myös siis jalostettujen tuotteiden kohdalla. Ja nimenomaan siinä olisi tämä alku, raaka-aine se olennaisin osainen. Kiitos ja sitten herra Tavatsi, kaksi minuuttia. Merci Kedves Csolos biztos úr, kedves kollégák! A szocialisták és demokraták frakciója nevé... Hyvät kollégat, sosialistien ja demokraattien ryhmä katsoo, että herra Skotan mietintö on erittäin tärkeä – ja me olemme valmiita tukemaan sitä. Uskomme, että mietinnössä on viisi tärkeää asiaa, jotka ansaitsevat tu- tukemme. Ensinnäkin yhteisömerkinnät. Tietystäkään kyse ei ole pyrkimyksestä luoda federalistisempaa järjestelmää, vaan pikemminkin halutaan taata se, että maataloustuotteet on tuotettu siten, että on kunnioitettu elintarvikkeiden turvallisuusnormeja esimerkiksi – Tämä on, nämä merkinnät ovat sitä tai. Ja samoja sääntöjä tietysti pitäisi päteä myöskin niihin tuotteisiin, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Herra Joloso on komissaari, joka vastaa maataloustuotteista ja maatalousalasta. Ja oli hienoa, että hän mainitsi paikallismarkkinat ja niiden merkityksen. Nimittäin juuri silloin, kun on kyse maataloustuotannon monipuolisuudesta ja toisaalta perinteisistä tuotteista. Näiden osalta paikallismarkkinat ovat erittäin tärkeitä ja tuotteen alkuperä täytyy tietää näiden tuotteiden osalta vähintäänkin. Ja siksi katsoin, että komissio vie asioita oikeaan suuntaan, mikä se tätä ehdotusta tukee mitä erilaisiin merkintöihin, merkintöihin tulee, esimerkiksi suojattuihin alkuperänimityksiin tai maantieteisiin merkintöihin. Olen tässä yhteydessä samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että näiden kautta voidaan joitakin ongelmia ratkaista, mutta ei kuitenkaan kaikkia ongelmia. Myöskin merkintä, joka liittyy luonnonmukaiseen tuotantoon, on tärkeä, tarpeellinen mutta kaikki olemme myöskin yhtä mieltä siitä, että hedelmiä ja vihanneksia, joita tuodaan EU-hun, pitää se tuottaa niin ikään samojen sääntöjen valitessa, mutta kuitenkaan liika sääntelyn ei pidä mennä. Mikäli bananialaa halutaan säännellä samalla tavalla, niin tämä on kyllä liian pitkälle menevää. Sitten on herra Lionin vuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen kollegat. Minäkin haluaisin onnitella herra Scotta mietinnöstä. Äh, erittäin hyvä, mutta minä ja Alde äh, kollegamme äh, me haluamme tehdä muutamia muutoksia. Emme voi tukea kohtaa 19 Mm, meidän mielestämme eh, tämä on järjetöntä, että eh, Brysselistä eh, sanotaan, että voidaan ostaa ainoastaan suoria kurkkuja tai banaaneja. Kuluttajien pitäisi tehdä päätös siitä, mitä he haluavat ostaa. Parlamentin pitäisi käyttää tervettä järkeä. Ja hylätä tällaiset banaanisäännökset ja antaa kuluttajien päättää, äh, haluavatko he, äh, minkälaisia äh, tuotteita he haluavat myydä. Edellinen komission jäsen halusi, että poistetaan tällaiset säännökset ja toivon, että olemme tällä linjalla jatkossakin. Haluaisin nähdä 16 myös muutoksia. Ymmärrän, että halutaan eurologo mutta jollei se tarkoita mitään kuluttajille ja lisä tuo lisäarvoa viljelijöille, niin minun mielestäni se on aivan järjetön ajatus. Sen pitäisi hyödyttää myös maanviljelijöitä, muuten sitä ei kannata jatkaa. Ja Euroopan kuluttajat ehkä odottavat tällaista. Sitten 62 kohta täällä kritisoidaan äh, yksityisiä sertifiointijärjestelmiä, jotka kuitenkin Skotlannissa ovat menestyneet hyvin. Viljelijöille on erittäin hyvä antaa lisäarvoja, äh, lisäarvoa tuotteilleen ja meidän pitäisi tukea tällaisia järjestelmiä eikä äh, pyrkiä niistä eroon. Me toivomme, että näin muutetaan tätä ennen huomista äänestystä, mutta emme, emme voi tukea sitä. Kiitos. Kiitoksia herra Lyon. Sitten Alex Smith, puolitoista minuuttia. Puhemies, kiitoksia. Olen kovasti samaa mieltä skottikollegan kanssa, vaikka en nyt olekaan samasta ryhmästä, George Lyonin kanssa siis tässä mietinnössä. On paljon ihaltavaa, niin pari asiaa, joita voisi kohentaakin. Ja me olemme tehneet joitakin tarkistuksiakin ainakin kahteen kohtaan. Ja minä muiden joukossa olen sitä mieltä, että kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka on peräisin. Me uskomme, että tiedon toimittaminen pitäisi olla pakollista. Tarkistus kaksi, jonka olemme tehneet, nimenomaan tästä, ei kun anteeksi nelonen, korjaa korjaa heikompaa sanamuotoilua ja sinne tulee tiukemmat vaatimukset siitä, mistä voidaan saada tietoa myös esimerkiksi siitä, mistä se on tuotettu. Ja sen pitää olla pakollista, koska sen kuluttajat haluavat saada. Siellä on pari muutakin tarkistusta, kolmannen, kuten kollega totesi, ja siinä pyritään poistamaan pyrkimys saada hyvin raskaita, toimimattomia sääntöjä, kun on kyse vihannesten ja hedelmien suoramyynnistä. Ihan kun sovimme viime vuonnakin kumota nämä säännöt, niin kuluttajat eivät juurikaan huomanneet mitään eroa, mutta tuottajat kylläkin. Ja jos määräykset tulevat takaisin, niin se on jälleen kerran iskun tähän toimintaan ja supermarketit hyötyisivät, mutta kuluttajat eivät suoraan. Tässä mietinnössä on paljon, mistä tykkään. Olen samaa mieltä Laajonen siitä, että EU-logo liittyy enemmänkin tämän rakennuksen pyrintöihin kuin kuluttajien haluihin kuluttajat eivät juurikaan sitä halua eikä sitä pitäisi tehdä, eikä sinne tulisi pakollinen alkuperämerkintä. Sitä kuluttajat haluavat. Tarkistukset toivottavasti ovat rakentavia menestyksellisiä kollegat tukenevat myös niitä huomenna. Kiitoksia, herra Smith. Sitten on Nikolsonin vuoro, kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin omalta osaltani ilmaista, kuinka paljon arvostan esittelijän tekemää työtä. Uskoakseni mietinnössä on joitakin erittäin hyviä ajatuksia, hyvinkin paljon sellaisia. Olen Skotan kanssa samaa mieltä siitä, miten tärkeää on, että eurooppalainen tuottaja saa lisäarvoa ja pystyy maksimoimaan tuotteensa markkinoitavuuden. Meidän täytyy niin ikään pyrkiä maksimoimaan maatalouden elintarviketuotannon potentiaali. Tämä parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa taloutta maaseudulla. Tässä suhteessa olen erittäin iloinen siitä, että herra Skota on ottanut esiin myöskin nämä laatumerkintäjärjestelmät. Hän mainitsee näitä useita alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät, mutta näiden sääntöjä pitää yksinkertaista ja myöskin täytäntöönpanoa. Mikäli haluamme vakavasti otettavalla tavalla lisätä eurooppalaisten tuotteiden arvoa muualla maailmassa, meidän täytyy myöskin tarkastella Eurooppaan tuotuja tuotteita ja mahdollisuutta puuttua tuontiin. Esimerkiksi mitä näihin menettelyihin tulee ja niiden monimutkaisuuteen. Toivottavasti Pohjois-Irlanninkin osalta, kun ongelmien havaittu, sääntöjä voitaisiin yksinkertaistaa. Jotenkin näihin ehdotukseen kuitenkaan tue. Minä vastustan sitä, että luodaan eurooppalainen laatu-logo, koska tämä on vastoin tätä alkuperänimitystä. EUn logo on merkityksetön ja turha ja se on rahan hukkaa pelkästään. Ja samaa mieltä olen myöskin luonnonmukaisen maatalouden EU-logosta. Jotkut tarkistukset, jotka hyväksyttiin maatalousvalikunnassa, vaativat sitä, että otettaisiin vihannes- ja hedelmämarkkinoille joitakin sääntöjä uudelleen mukaan, jotka oli poistettu. Jotkut ovat suorastaan epätoivoisia. Komissio poisti nämä säännöt viime vuonna. Minä tuen täysin tätä komission tekoa, koska nyt markkinat voivat itse säännellä tämän asian tässä suhteessa. Kehottaisin kollegoita tukemaan oman ryhmäni ja muiden ryhmien tekemiä tarkistuksia, jotka ovat erittäin selkeitä ja yksinkertaisia ja haluat poistaa pyrkimykset tuoreemman saada takaisin. Kiitos herra Nikolson. Seuraavaksi herra Lorenzo Fontana, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat, komission jäsen, kiitokset näistä lohduttavista sanoista, jotka juuri sanoitte. Kiitokset totta kai kollega Scottaallekin tästä arkeologisesta työstä, jota hän on tehnyt tässä tärkeässä mietinnössä. Olen sitä mieltä, että huomisen mietinnön äänestyksen myötä voimme korostaa kulttuurisia tuotteita kullakin alueella eri jäsenvaltioissa. Minähän itse tulen Italiasta ja siellä on yli 4000 perinteistä tuotetta ja ennen kaikkea me haluamme säilyttää nämä tuotteet. Me tiedämme, että siitä saadaan aika laadukkaita tuotteita, se on pitkä taivaalla, mutta nyt on tärkeää lähettää tämä viesti ainakin, että vain laadun myötä eurooppalaisissa tuotteissa maanviljelijöille tulee mahdollisuus käydä kilpailua merkittävällä tavalla myös maailman mittakaavassa, kun otetaan huomioon myös kriisi. Se on laajentunut ja edelleen jatkuu valitettavasti. Ei voi muuta tehdä kuin tukea laatua ja jäljitettävyyttä. Tiedon läpinäkyvyys on hyvin tärkeää myös tuotteissa. On tärkeää tunnustaa se, miten paljon eri vaiheita käytetään kussakin tuotteessa ja mistä ne ovat peräisin. On oikein, että kuluttajat tietävät, minkälaista omenaa syövät, onko se veronassa vai venetossa vai mistä se on tuotettu ja tietää koko tämän tuotantoketjun, onko se ylipäätään yhteisön alueelta vai onko se Kiinasta peräisin se omena. Ja usein tätä ei pysty selvittämään, kun säännöt ovat mitkä ovat ja harvoin niitä edes noudatetaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt rouva Dian Dots, 13, minuuttia. Uh, president. Puhemies, komission jäsen, kiitoksia mahdollisuudesta puhua tässä tärkeässä asiassa. Kuluttajat ovat oikeassa vaatiessaan että pitäisi pystyä jäljittämään tuotteet ja niiden pitäisi olla korkealaatuisia. Minä tuen sitä, että olisi alkuperämerkintä, joka tukee korkeita standardeja ja sitä varmasti haluavat kuluttajatkin ja teollisuus. Tietenkin menekin edistäminen ja markkinointi on tietenkin olennainen osa tällaisen politiikan onnistumista ottaisin esiin sen, että meidän pitää puuttua myös siihen, että mahdollisesti näitä tuotteita väärennetään ja merkitään väärin. Minä kuten monet kollegat olisimme vastaan EU-logoa. Se olisi enimmäkseen hyödytön eikä se auttaisi kuluttajia Alkuperämaamerkinnät ja maantieteelliset merkinnät ovat tärkeitä, koska eh, kyseessä on paikallinen perintö ja paikalliset menetelmät eh, tietyissä tuotteissa. Eh, minä itse tulen Pohjois-Irlannista. Me olemme netti, nettoviejä maataloustuotteissa. Me me haluaisimme, että toimintakenttä on yhtäläinen kaikille ja jos vienti estyy tätä kautta, niin se on tuhoisaa teollisuuden kannalta. Minä haluaisin tukea näitä laatujärjestelmiä ja paikallismerkintöjä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Dots. Seuraavaksi Rova Köstinger, kaksi minuuttia. Rouva puhemies, arvoisat kollegat. Euroopan maanviljelijät tuottavat laadukkaita elintarvikkeita. Tuotteen laadun ja alkuperän välillä täytyy olla yhteys. Mutta tässä on hyvin paljon kysymyksiä nähdäkseni. Laatumerkintöjen yhteydessä meillä on mahdollisuus auttaa näiden avulla viljelijä. Avaintekijöitä on se, että täten pystytään vaikuttamaan koko elintarvikeketjuun ja varmistamaan elintarviketurvallisuus ja myöskin niiden kilpailukyky. Korkealaatuiset elintarvikkeet pit, omaavat tietyt perinteet ja monilla maaseuduilla, maaseutualueilla ei useinkaan ole kovinkaan laajoja markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia. Korkea laatu edellyttää sitä, että että objektiivien kriteerien valossa valvotaan tilannetta. Tosiasia on, että taloudelliset tekijät ovat usein niitä tekijöitä, jotka päät- tekevät ratkaisevan päätöksen silloin, kun kuluttaja tuotetta valitsee. Kulut- maan- maan- maantaloustuottaja kuitenkin tarvitsee kunnollisen kohtuullisen korvauksen työstään ja joskus kuluttaja valitsee huonompilaatuisen tuotteen hinnan vuoksi. Kuluttajana täytyy olla kuitenkin vapaat kädet tehdä valintoja objektiivisten ja avoimitten kriteereiden valossa. Lisäksi kuluttajienkin puolella tarvitaan kuitenkin valistusta. Nämä suojatut maatalous, maa, alkuperämerkinnät ja maantieteellismerkinnät ovat tarpeellisia ja uusia sääntöjä tarvitaan myöskin vuoristoalueita tulevia tuotteita varten ja geenimuunnituista tai merkintää, joka osoittaa, että tuotteessa ei ole käytetty geneettisesti muunnettuja organismeja. Ja joidenkin muiden seikkojen suhteen pitäisi pitäytyä nykyjärjestelmässä. Kiitoksia Rova Köstinger, herra De Castro, puolitoista minuuttia. Signor Presidente. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, me olemme uudessa pohdiskeluvaiheessa Euroopassa laadun kohdalla, ja se ei ole pelkästään takuu kuluttajille, vaan täytyy miettiä, sitä, miten tuottajat olisivat kilpailukykyisempiä yhä laajemmilla markkinoilla maailmassa. Yrityksemme edellyttävät tunnustamista markkinoilla omin tuotteineen jotka ovat laadukkaita, ja heidän täytyy laajentaa tarjontaansa. Siksi, kuten Skottaa mietinnössä on toivottukin, kiitos hänelle muuten, otamme askeleen eteenpäin, jotta voidaan takata paremmat tiedot tuotteiden alkuperästä, koostumuksesta ja jalostamisen vaiheista. Yhtä lailla on tärkeää, hyvä komission jäsen, että Euroopan säännöstössä voitaisiin antaa järjestöille mahdollisuus antaa nimityksiä ja ohjelmoida tuotantoaan niin, että ne voisivat käyttää tuotantopotentiaalia markkinoille räätälöiden ilman, että harjoitetaan syrjintää. Olemme iloisia siitä, että mietinnön hyväksyminen on vihdoinkin korostanut laatua. Se on hyvin tärkeä eurooppalainen strategia elintarvike- ja maatalousalalla. Komission täytyy ottaa vakavasti huomioon meidän valiokuntamme esitykset. Yksi kaikkein tärkeimpiä painopisteitä maataloudessa voisi olla nimenomaan tämä hyvä kilpailuetu eli laatu. Kiitos. Kiitoksia herra De Castro. Seuraavaksi herra Anju. Minuutti. Kiitoksia. Ensinnäkin totesin, että tässä on minulla oma lehmä ojassa, koska minä olen maataloustuottaja. Sääntöjen täytyy vastata yleisiä standardeja. Kriisi on iskenyt Yhdysvaltain kuningaskunnan munantuotantoon, varsinkin kun häkkikanalat kiellettiin mutta kuitenkin Romaniasta ja Bulgariasta edelleenkin voidaan tuoda häkkikanojen munia ja muiltakin, muistakin maista, jotka liittymissopimuksen myötä saivat joitakin poikkeuksia. Nuo maat voivat aivan laillisesti viedä häkkikanojen munia, munia joita yhdistyneessä kuningaskunnassa ei voi tuottaa saman menetelmän avulla. Miten me sitten voimme kilpailla, kun meillä on tällainen epäsuotuisa asema ja munia voidaan tuoda halvalla maahan. Tuotteet täytyy ensinnäkin kunnolla merkitä ja tärkeää on myöskin, että välittömästi otetaan käyttöön luokka kategoria neljä munia mun varten, jotka on tuotu maahan, koska muuten kuluttaja ei voi tehdä tietoon perustuvaa valintaa. Herra Dantin, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, esittelijä. Minun mielestäni on symbolista, hyvä komission jäsen, että ensimmäinen puheenvuoronne tässä parlamentissa koskee juuri laatupolitiikkaa. Me olemme eh, samaa mieltä eh, laatutuotteista eh, tämä on mahdollisuus mm, sellaisille herkemmille alueille ja myös näiden alueiden toimijoille, varsinkin viljelijöille. Tämä on äh, selkeä merkki myös kuluttajille Euroopassa ja koko maailmassa, ja se koskee meidän äh, ma- äh, maatalousmalliamme. Espanjan lihat ja Bordeaux viinit, ne ovat tärkeitä Euroopalle sen rajojen ulkopuolellakin. Päätöslauselma hyväksytään huomenna ja tässä toivotaan laatupolitiikassa kunnianhimoisempia tavoitteita eurooppalaisen politiikan pitää olla luettavampaa, helposti luettavampaa ja e, kyseessä on e, jakeluketju ja e, siinä haluttaisiin, että ei anneta niinkään paljon tuottoja tuottajille. Haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että pitäisi toimia myös globaalisti näissä asioissa, jotka liittyvät alkuperänimityksiin. Tämä on olennainen osa, kun puhutaan laatupolitiikasta. Ja tästähän päätettiin melkein yksimielisesti jo aikaisemmin. Haluaisin brittikollegalle esittää vastauksen hedelmistä ja vihanneksista esitettyyn kysymykseen. Ei tässä mennä taaksepäin, kyse ei ole siitä, mutta kyse ei ole myöskään siitä, että hyväksytään kaikki mahdollisuudet, kun puhutaan hedelmistä, vihanneksista. Eh, siellä ainoastaan isot toimijat toimivat. Eh, nyt tässä yritetään löytää uusi keskitie ja komission jäsen, te voitte hyvin nopeasti vakuuttaa meidät tässä politiikan alassa eh, esittäkää meille hyvä teksti ja tehkää se nopeasti, niin luotamme teihin. Kiitos. Kiitoksia herra Dantan. Seuraavaksi Rova Garcia Perez. Puolitoista minuuttia. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Maataloustuotteiden laatu on keskeinen osa elintarvikeketjua ja se on hyvin tärkeää, että voidaan tuottaa tuottajien kilpailukykyä tukea Euroopassa – se näkyy myös kottaa mietinnössä, sitä paitsi siinä otetaan huomioon muitakin näkökohtia, ja myös komission pitäisi huomioida se omassa politiikassaan. Esimerkiksi Euroopan politiikan laatupolitiikka, joka myös heijastelee tuotteiden kirjoa ja unionin lähtökohtia, niin sen pitäisi koskea nimenomaan maataloustuotteita, jotka on tuotettu pelkästään Euroopan unionissa. Tarvitaan suojaa myös maantieteellisille merkinnöille, kuten myös alkuperänimityksille. VTO 102 keskisessä neuvottelussa tarvitaan eurooppalaista säännöstä tuotantoa varten, joka on integroitua tuotantoa ja jäljitettävyyttä tuotannossa, joka on kestävämpää ja täytyy yhdenmukaistaa myös olemassa olevia järjestelmiä kaikissa jäsenvaltioissa. Lopuksi meidän tuota huomioon myös se tasapaino, joka syntyy siinä, kun meillä on markkinoille tuomisketjussa meillä on alakohtaisia keinoja ja siinä tarvitaan eurooppalaisia hyviä käytänteitä, ohjeita, että järjestöt toimisivat paremmin niin, että syntyisi kytkös laatuun tuotteissa ja tunnustettaisiin keskinäisesti nämä. Tässä viittaan ennen kaikkea siihen, miten valvotaan yksityisiä rekisteröintijärjestelmiä. Usein niitä käytetään ikään kuin mahdollisuudena päästä supermarketteihin. Kiitoksia rouva Garcia. Seuraavaksi herra, herra Soini minuutti. Mikrofoni, herra Soini. Okei, okay, now I start again. Tärkeintä on huomata ydin tässä asiassa, nimittäin perheviljelmäpohjainen maatalous on paikallista, työllistävää, alueita vahvistavaa, se on inhimillistä ja ottaa huomioon myös eläinsuojelunäkökulmat. Tätä kautta syntyvä yksilöllinen tuote ja tavaran laatu, se on se mikä menestyy Euroopassa – ja maailmalla. mistä tuote on kotoisin se on tärkeää. paikalliset erikoisuudet ovat mittaamattoman arvokkaita. alueella josta suomesta tulen meillä on maittavaa kutunjuustoa voin suositella sitä teille kaikille. tällaisia erikoistuotteita on ympäri eurooppaa ja on pidettävä huolta että nämä erikoistuotteet pääsevät markkinoille. ja kun meillä on täällä uusi komissaari haluan hänelle sanoa että maatalouden harjoittaminen on oltava mahdollista kaikkialla euroopassa ja kun tämän muistamme meillä on erinomainen tulevaisuus meillä on turvallisia ja puhtaita elintarvikkeita euroopasta. Kiitoksia ensin kiittää esittelijän erinomaisesta mietinnöstä. Korkealaatuiset äh, maataloustuotteet pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa paremmin. Tässä pystytään vaikuttamaan myöskin maaseudun kehittämiseen Euroopan unionissa tätä kautta. Maataloustuotteita jo käyttävät ja noudattavat jo nyt erittäin korkeita laatuvaatimuksia. Eurooppalaiset laatuvaatimukset ovat maailmanlaajuisestikin erittäin vaativia. Kuluttajaa täytyy valistaa. On erittäin tärkeää, että EU parantaa laatupolitiikkaansa ja samanaikaisesti parantaa myöskin tiedotuspolitiikkaansa koska tämä kannustaa tuottajia vielä parempien tuotteiden valmistamiseen ja täten laatu ja turvallisuus paranevat. Ilman turhia esteitä täytyy voida tuottaa tuotteita ja myydä näitä Euroopassa merkinnät ja esimerkiksi alueelliset merkinnät ovat yksi lisä. Ne eivät kuitenkaan vielä sinänsä ole mikään itse tarkoitus. Kun tarkastellaan pakkauskokoa ja maataloustuotteiden keskikokoa, silloin täytyy muistaa kohtuus merkintöjenkin osalta. Ei pidä mennä liian pitkälle. Esimerkiksi kun tarkastetaan pizzan kokoa, niin joskus tässä mennään liian pitkälle, mennään ylisääntelyn puolelle. Laatu on tekijä, jonka täytyy olla kannustin. Ei se saa olla este tai hidaste tai taakka. Yhtenäiset painot, tuottekoot ovat teollisuuden asia. Ei se ole unionin asia eikä parlamentin asia. Laatua täytyy parantaa, mutta pakkauskoko pitäisi jättää teollisuuden päätettäväksi. Nähdäkseni tässä pitäisi luottaa eurooppalaisen kuluttajan maalaisjärkeen ja luotan myöskin siihen, että maatalouskomissaari Cholos hoitaa asiansa kuntoon. Danchila. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää hänen lähestymistavastaan tässä tärkeässä aiheessa laatupolitiikassa. Markkinat ovat yhä vain hajanaisemmat ja Euroopan unionissa olemme kiinnostuneita hygienistä, turvallisuudesta ja ravintoarvoista. Kuluttajat ovat yhä vain varovaisempia suhtautuessaan kestävyyteen, ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin, eläinsuojeluun. Kun meillä on nyt uusia kaupallisia haasteita, Euroopan viljelijöiden etu on laadussa. Euroopan unionilla on laatuetu käsissään ja tämä johtuu korkeasta turvallisuustasosta koko ravintoketjun läpi on kuitenkin eh, tiettyjä näkökohtia, jotka voisivat parantaa laatua. Uskoisin, että unionin pitäisi edistää laatutuotteita, mutta meidän pitäisi suojella niitä myös kansainvälisesti. Ja eh, tämän myötä meidän pitäisi eh, soveltaa tiukempia kontrollitoimia ajatellen tuotteita, jotka tulevat kolmansista maista. Tällä tavoin kaikilla olisi tasapainoinen toimintamalli. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Herra Danelis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies Hyvä komission jäsen. Maataloustuotteiden laatu on etusijalla kuluttajien mielessä. Kyse on myös keinosta lisätä kilpailukykyä. Tästä syystä meidän täytyy työstää laatua merkintöjen avulla. Tällä havaa kuitenkin on olemassa rajoituksia eri alkuperämerkinnöille. Ne on rajoitettu vain tiettyihin tuotteisiin tällä hetkellä. Sitä paitsi on olemassa tuotteita, jotka ovat erittäin tärkeitä kuluttajan kannalta, mutta eivät kuitenkaan ole näiden merkintöjen piirissä. Siksipä meidän täytyy olla johdonmukaisempia kuluttajien hyväksi. Meidän täytyy vaatia alkuperämerkintää kaikkien tuotteiden kohdalla, mukaan lukien myös jalosteet, joista ehkä on vain yksittäinen äh, ainesosa. No. Kiitoksia nyt ja seuraavaksi meillä on keskustelevan pohjaluetteloa. Puheenvuoron saa Niculescu minuutti. agricole. Kiitoksia, puhemies. Maataloustuotteiden laatupolitiikka voi tuoda ratkaisuja moniinkin ongelmiin. Laatua täytyy painottaa ei niinkään määrää, koska tästä on enemmän hyötyä pidemmällä aikavälillä. Siksi unioni tarvitsee johdonmukaista politiikkaa tälle alalle. Tästä täytyy olla hyötyä eurooppalaiselle viljelijälle. Hän täytyy voida paremmin kilpailla laadun avulla maailmanmarkkinoilla. Monet ehdotukset tässä suhteessa ovat tervetulleita tässä mietinnössä. Myöskin komission lausumat ovat tervetulleita. Laadun osalta meidän täytyy muutoinkin luoda vahvaa maatalouspolitiikkaa ja rahoituksen täytyy olla kunnossa. Vain täten voidaan hyvä laatu varmistaa. Siksi EU-tasolla maatalouspolitiikan rahoitus täytyy vahvistaa. Tarvitsemme asianmukaiset välineet ja instrumenteita, joiden avulla viljelijät voivat parantaa laatua. Ja viimeisenä mutta ei vähäisempänä tarvitaan kunnolliset tasavertaiset kilpailusuhteet idän ja lännen välille. Rova yksi minuutti. Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Keskustelu näistä laatulogoista ja elintarvikkeiden merkinnöistä on asia, jonka yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, että politiikan täytyy olla käytännössä toteutettavissa. Käytännössä tarkistuksen 54 täytäntöönpano ei kerta kaikkiaan voi onnistua, siksi se pitää hylätä. Logot ja muut merkinnät ovat hyvä asia, mikäli ne ovat vapaaehtoisia. Täytyy antaa viljelijälle tuottajan mahdollisuus valita, käyttääkö hän näitä merkkejä vai ei. Jotkut vapaaehtoiset merkinnät ovat jo hyvä tapa viedä tuotteita markkinoilla jollakin alueella, ja kuluttajakin täytyy antaa vapaus valita ja tätä vapautta valita ei pidä millään tavalla rajoittaa. Entä sitten pakollinen alkuperä merkintä maataloustuotteen osalta, kun on kyse esimerkiksi maidosta? Teollisuuden kannalta katsottuna tämä on joskus täysin mahdoton tehtävä. Hyvälläkään tahdolla ei välttämättä voida täytäntöönpanoa pistää kuntoon ilman, että syntyy liikaa hallinnosta taakkaa. Oh, anteeksi, rouv, herra Wojciechowski. Olen anteeksi, jos väärin lausun nimenne. Niin Kiitoksia kovasti puhemies. Haluaisin kiinnittää huomiota kohtaan yhdeksän mietinnössä. Siinä painotetaan, että VTO-neuvotteluissa komission pitäisi yrittää taata sopimus ei, ähm, sopimus muista kuin kauppaan liittyvistä asioista. Sanoisin, että tässä tarvitaan samat kriteerit, mutta ongelmana on, että me puhumme siitä, että sovelletaan samoja standardeja ulkopuolisiin viljelijöihin kuin omiin viljelijöihimme. Valitettavasti ääntämme ei kuulla ja meidän viljelijämme ja jalostajamme heidän täytyy maksaa lisäkustannuksia ja siitä syystä kilpailu ei ole reilua. Painotan sitä, mitä sanotaan mietinnössä. Herra Mölser. Elintarkeiden, elintarkeiden valvonta on utopinen tavoite. Esimerkiksi terveysvaarat täytyy ottaa huomioon, että se täytyy ilmoittaa. Esimerkiksi monet listeriatapaukset ovat tästä hyvä esimerkki. Paraskaan valvonta ei ole aukoton. Merkinnöistä kun puhutaan, täytyisi valistaa sekä tuottajia että kuluttajia, mutta mikäli merkintö on liikaa, kuluttaja hukkuu tähän viidakkoon. Ja joskus kun on kyse teollisesta tuotteesta, koska silloin on vaikea merkitä alkuperää, koska raaka-aineet saattavat tulla sieltä täältä useasta maasta. Ja kustannuskysymyskin tässä astuu esiin. Liikakustannuksia ja byrokratia ei saa syntyä säännöistä. Ja erityisestikin pk-yrityksiä täytyy muistaa – koko järjestelmä ei toimi, mikäli PK-yritykset maksavat viulut ja suuret yritykset voivat sitten helpommin selvitä näistä säännöistä. Kiitoksia, herra Dorfman. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, te totesitte tänään, että alkuperämerkinnät ovat tässä hyvä ase taistelussa markkinoilla, mutta esimerkiksi vuoristoalueella tuotetut tuotteetkin pitäisi merkitä Näitä varten tarvittaisiin oma merkintä. Vuoristalouden tuotannon kannalta on olisi tärkeä asia. Tämä näin ohimenen sanoin. Lisäksi meidän pitäisi varmistaa se, että maanviljelijät ovat tietoisempia asioista ja pystyvät päättämään myöskin asioista markkinoilla. Tämä ei millään tavalla vääristä kilpailua. Tämä on ainakin pienempi, pienempi hankaluus kuin ne hankaluudet, joita viime aikoina tai viime vuosina on nähty elintarvikkeiden tuotantoketjussa ja kaikki ne vääristymät siellä puolella. Lehdistössä on hyvin paljon keskusteltu asioista. Esimerkiksi näistä kierroista kurkuista on hyvin paljon puhuttu lehdistössä. Mutta tarvitaanko näitä sääntöjä, jotka liittyvät kurkun suorenteen? Tämä asia tulee ratkaistuksi huomenna äänestyksessä. Seuraavaksi herra Ferrera senhora presidente senhor comissário os mecanismos de certificação podem constituir um Kiitoksia kovasti puhemies. Merkinnät voivat auttaa tuottajia ja he saavat paremman tuoton. Meidän täytyy taata elintarvikkeiden laatu ja turvallisuudesta. Tällä hetkellä kuitenkin määräykset ovat monimutkaisia ja vaativat paljon työtä. Tästä syystä tulokset eivät ole johtaneet siihen, mitä on ollut tarkoitusperänä se ei ole helpottanut esimerkiksi jakelua. Se ei ole tullut yhteensä tuottamaksi tuottajien kannalta. Usein päinvastoin, tilanne on päinvastoin. Siksi tarvitaan enemmän läpinäkyvyyttä, tarvitaan enemmän laatua kuluttajille ja sertifioinnin täytyy toteutua julkisesti. Sen ei saisi olla lisäkustannus tuottajille, mutta ennen kaikkea meidän täytyy harjoittaa laatupolitiikkaa, joka edellyttää toisenlaista maatalouspolitiikkaa, joka muuttaisi radikaalisti ympin, korostaisi paikallista tuotantoa. Me haluamme puolustaa kuitenkin elintarviketuotantoa. Siinä täytyy puolustaa myös kuluttajaa globaalistuvassa maailmassa ja siinä, että markkinoilla otetaan huomioon myös heikommat. Kiitoksia herra Ferreira sitten. Herra Balčitis. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Euroopan unionin maataloustuotteet ovat erittäin arvostettuja maailmanmarkkinoilla, koska ne ovat korkealaatuisia. Nyt äh, kun puhumme maataloustuotannon tulevaisuudesta ja laatukysymyksistä, katson, että laatu pitää asettaa etusijalle, koska tämä on meidän käyntikorttimme maailmanlaajuisesti katsottuna ja myöskin erittäin tärkeä osa meidän yhteiskunnallista elämämme ja ajatteluamme. Laadun yhteydessä täytyy yksinkertaistaa merkintöjä, jotta kukin kuluttaja voi paremmin tuotteita valita ja paremmin voidaan täten myöskin edistää korkealaatuista maataloustuotantoa. Sääntöjen täytyy olla selkeä, että esimerkiksi myöskin GMOiden osalta täytyy olla olemassa merkintä niiden läsnäolosta tai läsnäolon puutteesta. Ja myöskin rehujen osalta täytyy merkitä GMOiden mukana olo rehussa, koska kyse on myöskin terveyteen liittyvästä tekijästä, kun puhutaan GMOista. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Yhteinen maatalouspolitiikka on sellainen, että meillä on hyvänlaatuisia tuotteisia Euroopassa ja siitä syystä laatu ja tarjonta määräävät paljolti meidän elintarviketurvallisuutemme. Siitä syystä tieto tuotteiden laadusta pitäisi mennä kuluttajille asti. Myös sellaiset tuotteet, joita voidaan markkinoida Euroopassa, niiden pitäisi noudattaa tiettyjä kriteerejä. Niinpä kaikkien tekijöiden pitäisi tulla esiin etiketeissä, koska tällä tavoin voidaan määritellä laatu. Myös raaka-aineiden alkuperä ja jalostuspaikka, näiden pitäisi tulla esiin, koska kuluttajan pitäisi olla tietoinen siitä, mitä hän ostaa ja mistä hän maksaa ja tämä vahvistaisi kilpailukykyä meidän tuotteillemme suhteessa tuontituotteisiin, jotka eivät tarvitse täyttää samoja vaatimuksia. Obermeier seuraavaksi. Kiitoksia. Scottan mietintö pyrkii parantamaan myöskin kuluttajan suojaa ja tietystikin maataloustuotannossa täytyy etusijalle asettaa turvallisuus- ja terveyskysymykset. Alkuperämerkinnät ovat yksi tapa parantaa turvallisuutta. Raaka-aineiden alkuperä täytyy myöskin ilmoittaa selkeästi, mutta kuitenkin etiketin täytyy olla riittävän selkeä kuluttajan kannalta. Esimerkiksi mikäli eläintä, eläimiä teurastetaan tosi surkeissa olosuhteissa tai kuljetetaan Eurooppaan teurastettaviksi e, kammottavien olosuhteiden valitessa. Tätä ei pidä sallia. Pienten yritysten ja pienviljelijöiden asema täytyy erityisestikin muistaa ja muutenkin tukea maatalouden ja maatalousalan tuotantoa. Viimeisenä tässä menet Rovan Pozdravljam kollegata Scott. Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kollega Scottaa hänen mietinnöstään, joka selkeästi osoittaa Euroopan parlamentin tahdon osallistua aktiivisesti keskusteluun, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Minä voin tukea hyvinkin eurooppalaista merkintää. Se osoittaa näin, että tuote on tuotettu Euroopassa alkuperämerkinnöistä ja maantieteellisistä nimityksistä sen, että niiden pitäisi olla pakollisia, koska näin voidaan alueiden tuotantoa tukea. Näin saadaan myös takuita kuluttajille. Olen myös sitä mieltä, että meidän täytyy käyttää perinteisiä tuotantapojakin yhtenä välineenä – on hyvä tietää, että feta esimerkiksi on peräisin Kreikasta tai jokurtti Bulgariasta. Meidän täytyy vastata haasteeseen ja säilyttää laatu ja kilpailukyky tuotteiden osalta. Kiitos huomiosta. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen, te saatte vastata näihin lukuisiin puheenvuoroihin. Kiitoksia puhemies. Minä en aio käydä läpi nyt kaikkia näitä kysymyksiä, varsinkin kun huomenna on vielä äänestys, mutta haluaisin painottaa tiettyjä näkökohtia, jotka tulivat esiin usean otteeseen puheenvuoroissa. Mitä tulee järjestelmiin ajatellen tieteellisiä merkintöjä. Ymmärrän kyllä teidän huolenaiheenne ja sanoisin, että en halua tuhota sellaista, joka jo toimii ja eh, sellaista, eh, johon eh, kuluttajat ovat jo kiintyneitä. Me tarvitsemme lisää johdonmukaisuutta laatujärjestelmään vain. Ja varsinkin kansainvälisesti nämä järjestelmät pitää saada tunnustettua. On tärkeää, että nämä järjestelmät ovat niin yksinkertaisia, että myös kumppanit ymmärtävät ne. Minä en aio mitään fuusioida ainoastaan huvin vuoksi. Me tarvitsemme järjestelmän, joka on yksinkertaistettu eh, ja on tärkeää, että kuluttajat jo tunnistavat nämä merkit. Sitten eh, eurooppalainen eh, laatulogo. Tässäkin pitää keskustella ja mitkä ovat ne tavoitteet, joihin pyritään tällä logolla, koska jos kyse on ainoastaan tietyistä perusnormeista, jotka, joita kaikki noudattavat. Samoin ne tuotteet, jotka tulevat tuontitavarana minä haluan painottaa vielä sitä, että kaikki tuontituotteet, elintarvikkeet, niiden pitää noudattaa tiettyjä perusterveys- ja turvallisuusstandardeja miten sitten eriytämme oman tuotteemme suhteessa muihin tuotteisiin? Tarvitaanko eurooppalainen logo eh, vai pitäisikö merkitä eh, tuotantoalueet, eh, alkuperäalueet? Tätä pitää miettiä. Sitten maantieteelliset merkinnät kansainvälisellä tasolla on tärkeää, että tämä järjestelmä tunnustetaan myös kumppanimaissamme. Otamme esiin tämän myös VTO-neuvotteluissa joka kerta, kun neuvottelemme myös kaksi, eh, kahdenvälisissä suhteissa. Me jatkamme näissä neuvotteluissa ja omalla kaudellani haluaisin vahvistaa eh, viestintäpolitiikkaa ja haluan eh, myös ottaa nämä asiat esiin kansainvälisesti, koska laatu voi olla etu jolla vahvistamme omaa eh, olemassaoloamme kansainvälisellä näyttämällä. Eh, mitä tulee sitten vuoristoalueisiin, ja saaristoalueisiin, me tarkastelemme mahdollisuutta ottaa nämä mukaan järjestelmiin ja niin, että niistä ei tule ylimääräistä taakkaa maanviljelijöille. Eh, sitten eri yhdistykset, ammatti, mm, alan yhdistykset ja alkuperänimitykset, maantieteelliset merkinnät, varsinkin mitä tulee maitoon. Me ajattelimme tehdä selvityksen siitä, mikä on vaikutus siihen, että vaikutus sillä, että kiintiöt päättymät, miten se vaikuttaa laatunäkökohtiin ja aiomme tästä tiedottaa myöhemmin vielä. Kiitoksia. Ja sitten keskustelun päätteeksi puheenvuoron saa esittelee herra Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen Chola. Aivan lyhyesti lähden ihan maasta, josta tuotteemme ovat peräisin jonka me haluamme säilyttää tulevaisuutta varten, koska muutkin sitä maata käyttävät. Siis tällainen yksinkertainen ajatus. Ja siitä voidaan siirtyä tuottajiin, joka työstää maata, jolla on omat tietonsa ja taitonsa, joka hyödyntää myös tuotteita kaupallisesti, että tulee supermarketteihin tai kauppoihin. On siis aivan oikein, että kunnioitetaan maata, tuotantoa, tuottajaa ja ehkä jalostajaakin, mutta varsinkin kuluttajaa. Kuluttajakohdalla tekisin esityksen, en tiedä haluaako joku sitä tukia, miksei sitten kysytä kuluttajalta mitä hän haluaa. Minkälaisen merkinä hän oikeastaan haluaa, minkälaisen hän pystyy ymmärtämään ja lukemaan, ehkä se voidaan yksinkertaistaa jotenkin, kun nyt on niin monimutkaisia merkintöjä tänä päivänä olemassa – koska kuluttajan täytyy pystyä tietämään, että jos on litra maitoa Euroopasta vai jos se tulee Brasiliasta, voi olla, että brasilialainen maito on parempaakin sitten kuin, on, kuin se, joka on yhteisöstä peräisin. Kuitenkin toivon, että tämä mietintö on hyödyllinen komission jäsen Joloksellekin. Voimme käyttää myöhemmin muitakin yksityiskohtia, siis verta, viittaa tähän ketjun maa, tuottaja, kuluttaja. Ja varmasti kaikki olemme puhuneet täällä nimenomaan laadusta, koska me sitä haluamme. Ja sitä lisätään yhä enemmän tuotteissamme niin, että voidaan nauttia ruokaa mieluusti. Kiitoksia myös puheenvuoroidenkin laadukkuudesta, ei nyt tuotteesta, mutta puheenvuorosta ainakin, että se päättää keskustelua ja nyt toimitetaan huomenna. Sitten seuraava keskustelu. Esityslistan mukaan meillä on komission julkilausuma